So, wir kommen jetzt zum, äh, zur... No niin, nyt aloitamme kokouksen mukaan. Sopiiko esityslista kaikille? Näyttää sopivan. Niin kuin tavallista puheenjohtajalla ei ole mitään ilmoitettavaa. Joten tätä kautta tulemmekin sitten kohtaan esityslistalla. Niin. Onko jollakulla huomautettavaa? Ei näytä olevan. Aluksi haluan jo kiittää varjoesittelijöitä ja heidän työntekijöitään hyvästä yhteistyöstä, jota viime viikkoina on ollut ja haluan kiittää valmiudesta kompromisseihin. No niin, nyt tulemme äänestykseen ja aloitamme kompromissilla viisi, mikä onkin johdonmukaista. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 dafür. Esitys 100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 124, kielillinen 126. 123 tarkistetaan koneäänestyksellä. Hmm? Was ist das was? Wrong side. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. 27-20 äänin hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Äänin 19.30 hylättyy. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi. Für der Gegenenthaltung angenommen. Antrag 145 dafür. Der, der Gegenenthaltung angenommen.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 der Gegenenthaltung angenommen. Was habe ich jetzt? Das war 23 jetzt, ne? Antrag... Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom 238 puolesta vastaan ty tyhjää hyväksytty. 200, 238 Tarkistetaan koneäänestyksen Äänestys alkaa. Äänestys päättynyt. Hyväksytty niukasti 42.9 ääniin. Kaksisataa 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 242 yhdistettynä 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. komissi 30, 37 puolesta. Anna Gomes. Puheenjohtaja, tässä on viittaus äh, Sahelin alueeseen, mikä on ihan oikein, mutta sitten on viittaus äh, tilanne Tindusin Äh, leireihin ja terrorismiin. Minusta olisi parempi joko sanomme sekä äh, miehitetyssä Länsi-Saharassa tai jätämme sen kokonaan pois, koska sehän löytyy jo täältä, koska muuten tai siis tämä riski äh, Sahelin Saharan alueella. Eli siis joko me jätämme viittauksen Tindufin leireihin pois, tai me lisäämme sekä miehitetyssä Länsi-Saharassa, koska riski terrorismin on molemmissa. Olen sitä mieltä, että on muitakin leirejä. Ja kun meillä ei ole mitään kattavaa luetteloa, olen sen puolesta, että tämä poistettaisiin, tämä viittaus tähän leiriin. Hyvä. Ehdotan siis, että noudatamme Anakomission ehdotusta ja näin äänestämme sitten kompromissista 37 ilmasta viitataan Tintufiin. Kuka on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 Sitten kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 449 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 450 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 451 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 461 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Herra Van Olden, onko teillä mikrofoni päällä? On mukavaa kuunnella teitä koko ajan. Your English is superb. Uh, close to Oxford English. Lähellä Oxfordin englantia. Hmm. Mistä me nyt sitten juuri äänestimme? Olemmeko jo äänestäneet? 43. Ja nyt kompromissi 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus A. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 421 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. 422 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 423 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava. 490 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 494 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 495 puolesta, vastaan ty- tarkistetaan. 495. Äänestys on päättynyt. 28-25 äänin hyväksytty. 496 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 497 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 498 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 500 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 501 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 502 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 503 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 504 puolesta vastaan 504 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 505 puolesta vastaan ty tarkistetaan. Äänestys päättyy. Äänin 26 27 hylätty. 506 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 507 raukeaa. 508 puolesta 508 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänin 25-29 hylätty. Mielenkiintoista. Kompromissi 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta. Hmm? What? Hmm? ilman mikrofonia. Who is against block vote? Kuka on sitä vastaan, että äänestetään kaikesta yhtenä kokonaisuutena? 44-52. Minähän en pyytänyt äänestämään. Anna. Ah, Okei. Okay. Then it was accepted. Block vote on for... 452 yhtenä kokonaisuutena ei, ei hyväksytä. Neljäkymmentä 44 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. glaube 24 Äänin 2030 hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Olisi voitu äänestää yhtenä kokonaisuutena. No niin, kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi ja kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6, 7, 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 kielellinen. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että se hyväksyttiin. 16 puolesta tarkistetaan. 15 tarkistetaan. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. 29-25 äänin, yksi tyhjää hyväksytty. 16 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 20 on rauennut jo budjetti. Hmm? Yeah. They all fall because compromise... Ne raukevat kaikki, koska hyväksyttiin kompromissit 46. Sama koskee kulttuurin valiokunnan lausuntoa, koska hyväksyttiin kompromissi 47. We come to the final. Nyt loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Näin mietintö on hyväksytty. Äänin 41, 9, 41 puolesta 9 vastaan 4 tyhjää esittelijä ilmoittaa, että tästä voidaan kiittää sydämellisesti. Thank you. That's my one. Let's see that. Hmm? But we have to introduce it. Hmm? Yeah? Frau oh, Lösing. Frau Lösing. The GUE-NGL has tabled a minority... Guangel on esittänyt äh, vähemmistömietinnön ja lähettänyt sen sihteeristölle. Thank you very much. Kiitoksia. Se on todellakin saapunut ja meillä on se. Seuraava kokous saattaa olla ensi maanantaina. Anteeksi, tiis, tiistaina. Ensi tiistaina.